esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle, tarkemmin sanottuna komission korkealle edustajalle HLBTI-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpano erityisesti Tsetseniassa esiintyvän homoseksuaalisten tai sellaisena pidettyjen miesten vainon suhteen. Ensiksi annan puheenvuoron neljä, viidelle suullisen kysymyksen laatijalle. Ensiksi puheenvuoron saa edustaja Soraya Post. Kaksi minuuttia. Since February we have been... Kiitos puhemies. Helmikuusta lähtien olemme saaneet Tsetseniasta hirvittäviä tietoja. Siellä kohdellaan todella huonolla tavalla miehiä. Tsetsenian hallinto väittää, ettei maassa ole homoseksuaaleja, mutta samanaikaisesti miehiä, homomiehiä vainotaan ja pakotetaan paljastamaan heidän rakastajiensa tai muiden homojen nimet. Heitä on annettu poliisei, poliisien käsiin. Tämä vaikuttaa myös perheisiin. Perheet ovat jopa tappaneet omia lapsiaan, koska ovat hävenneet sitä, että nämä ovat homoja. Ja poliitikot toimivat niin kuin ihmisoikeudet olisivat vain joidenkin oikeus. EUlla on tavoite, jonka mukaan kaikkien ja kaikkia ihmisoikeuksia pitäisi suojella. Tämän pitää koskea myös HLBTI-henkilöitä ja heitäkin on suojeltava ja me haluamme tietää, miten Euroopan ulkosuhdehallinto täytäntöön panee kyseisiä henkilöitä koskevia suuntaviivoja. On Moskovassa pidätettiin juuri muutamia henkilöitä jotka halusivat osoittaa mieltään Tsetsenian tapahtumia kohtaan. Ja pari tuhatta ihmistä, pari meidän täytyy ajatella kaikkien HLBTI-henkilöiden oikeuksia myös Tsetseniassa ja Venäjällä ja parannettava heidän tilannettaan. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Edustaja Ulrike Lunacek, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Huomenna on kansainvälinen homofobian vastainen päivä ja siksi minulla on tämä sateenkaari merkki tässä jo muistuttaakseni kaikkia, jotka kuuntelevat ja katselevat meitä siitä, että tämä on päivä, jolloin meidän pitäisi yhdessä vastustaa homofobiaa, transfobiaa ja kaikenlaista väkivaltaa, joka kohdistuu HLBTI-henkilöihin, missä tahansa sitä esiintyykin Euroopassa tai muissa maissa. Tämä on nyt erityinen keskustelu tapahtumista, joista on kerrottu Tsetseniassa, Venäjän federaatiossa viime aikoina ollaan kerrottu mielivaltaista pidätyksestä ja kidutuksesta. Se niinku kohteeksi ovat joutuneet homoseksuaaliset tai sellaiset, joita pidetään homoseksuaalinen. Heitä, heitä on pakotettu paljastamaan muiden HLBT-ihmisten henkilöllisyys. Tämä on tällainen kauhun tunnelma, jota kenenkään ei tarvitse, pitäisi joutua kärsimään tässä maailmassa, on tullut selväksi mitä me vaadimme päätöslauselmassa ja pitää korostaa sitä, että päätöslauselman takana on kuusi poliittista puoluetta, sille on laaja tuki. Me vaadimme Venäjän federaatiolta ja Tsetseni viranomaiselta, HLBT-ihmisten suojelemista. tässä jos on homo tai lesbo tai transsukupuolinen. Tämä ei ole mitään uutta. Kaikissa kulttuureissa, kaikkina aikoina, kaikkialla tällaisia sukupuolisia suuntautumisia on ollut, eikä sitä, näitä ihmisiä pitäisi vainota. Ja me pyydämme myös ulkosuhdehallinnolta, että nämä suuntaviivat, jotka meillä on, pantaisiin täytäntöön kaikkialla, jotta HLBTI-ihmisten oikeuksien puolesta ja autetaan, jotta EU-diplomaatit auttavat heitä. Tästä on jo monia hyviä raportteja. On hyvä, että ulkosuhdehallinto huomenna valaisee rakennuksensa setankaari värein. Tämä on tärkeää, jotta korostamme, että nämä oikeudet kuuluvat kaikille. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Malin Björk. Kaksi minuuttia. Kiitos. On monien vaikea hyväksyä näitä raportteja väkivallasta, uhkauksista ja jopa murista, jotka ovat koskeneet homoseksuaalisia miehiä Tsytseniassa. Näitä on ollut hyvin vaikea hyväksyä. Totta kai monet, jotka ovat HLBT-ihmisiä, ovat kokeneet homofobiaa, mutta tämä äärimmäinen väkivalta, josta kerrotaan, on todella epätavallista. Homofobia kuitenkin tappaa, se tappaa myös täällä Euroopassa – se on tappoi myöskin ne, jotka olivat homoklubilla Orlandossa, ja me tiedämme, että se vaikuttaa nuoriin ja aikuisiin meidän yhteiskunnissamme. Se, mitä Tsetsenissä tapahtuu, on äärimmäinen tulos siitä, mihin homofobia voi johtaa murhaavaan väkivaltaan. Meidän kaikkien on toimittava. Ja siksi on tärkeää, että Euroopan unioni toimii, että jäsenvaltiot toimivat, että Euroopan neuvosto toimii, että huolehditaan siitä, että riippumattomat asiantuntijat pääsevät paikan päälle katsomaan, mitä on tapahtunut, ja että ne, jotka ovat tehneet kauhutekoja, joutuvat tuomioistuinten eteen. Ja on tärkeää, että juuri perheet ja poliisit koska ihmisen pitäisi olla turvassa omassa perheessään. Poliisin pitäisi antaa Minun on perheet ja poliisit ovat vainonneet, vahingoittaneet, jopa murhaneet homoseksuaalisia miehiä. Homofobia on niin vanhanaikaista, se on patriarkaattista, se liittyy siihen, miten suhtaudutaan kansakuntaan, sukupuoleen, rakkauteen, naisiin, miehiin. Ja sukupuoli-identiteettiin. Meidän täytyy päästä tästä eroon. Homofobia on syvään juurtunutta myös meidän yhteiskunnissamme. Meillä on paljon voitettavaa siinä, että avaamme yhteiskunnan. Meidän täytyy puolehtia kaikkien ihmisten ihmisoikeuksista. Mitään vähempää minä en odota. Tak. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Petras Austrevicius, kaksi minuuttia. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Brutaali homojen vastainen kampanja Kadirovin autoritaarisessa Tsetseeniassa on jälleen kerran yksi esimerkki siitä, miten vähän, jos mitään, ihmisoikeudet merkitsevät tässä Venäjän osassa nykyään. Jatkuva opposition ihmisoikeusaktivistien ja toimittajien vastainen vaino on nyt laajennettu kohdistumaan myös HLPTI-vähemmistöön. Valitettavasti kaikki nämä rikokset Tsetseenissä eivät ole mikään yksittäinen kampanja, vaan ne ovat vain yhteinen nimittäjä, joka osoittaa, mikä on ihmisoikeuksien tila Venäjällä kokonaisuudessaan. Pitää muistaa, että tämän vuoden maaliskuussa Venäjä hyväksyi taantumuksellisen lainsäädännön, jolla poistettiin rangaistavuus kotiväkivallalta, ja nyt me todistamme tätä. Me Euroopan unionina, meidän on varmistettava, että meidän Venäjä-politiikkamme heijastelee vakavasti sitä, minkälaisia rikoksia HLBTI vähemmistöä vastaan on tehty Tsetsenissä. Tämä pitäisi olla selvää. Se, että tämä on tuomittavaa, homofobia kuuluu häpeälliseen menneisyyteen. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa viimeinen suullisen kysymyksen laatija Edustaja Demesmaker, kaksi minuuttia. 17 mei wappert eh, in mijn land, in Vlaanderen op... Huomenna minun maassani 17. toukokuuta monissa paikassa vedetään salkoon sateenkaarilippu ja jopa Flanderin parlamentin edustalla. Minä olen ylpeä tästä HLBT-yhteisö on pystynyt vapautumaan, mutta kuitenkin me pysymme valppaina, mitä tulee homofobiaan. Kansainvälisen homofobiaan vastaisena päivänä voidaan kuitenkin todeta, että suvaitsemattomuus leviää kautta maailman ja tapahtuu vainoa, joka kohdistuu niihin, jotka ovat erilaisia. Se, mitä nyt on tapahtunut Tsecheniassa, on järkyttänyt meidät. Kaukasiassa on vielä talvi monessakin mielessä. Se, että ainakin sata tsetsenimiestä on vainottu siksi, että ovat homoja, että heitä on kidutettu ja että heitä on suljettu eristysleireille – Tämä on todella kuvottavaa, se on todella uskomatonta. Ja sitten se, että presidentti Kadirov sanoi, että hänen maassaan ei ole ollenkaan homoja, on uskomatonta. Kukaan ei voi kokea olevansa suojassa silloin, kun valtio on käynnistänyt tällaisen kampanjan. Putin tukee Tsetsenian hallitusta ja Euroopan neuvoston raportti osoittaa, että Venäjä ei ole ryhtynyt mihinkään muuttaakseen tilannetta Tsetseniassa myönteisemmäksi. Nämä järkyttävät faktat merkitsevät sitä, että on suotettava vastuuseen ne, jotka ovat olleet tekijöitä näissä tapauksissa ja uhrin on saatava korvauksia, mutta tästä herää kuitenkin kysymys, mitä komissio voi tehdä, miten se voi tehdä, kun, kun meillähän on omat suuntaviimat, jotka koskevat HLBT-henkilöitä. Ei riitä se, että sanotaan, että ollaan huolissaan. Pitää välittömästi vapauttaa henkilöt. Tässä on täytettävä kansainväliset velvoitteet. Ja tällainen armoton hallitus ymmärtää vain selkeää kieltä. Kiitos paljon. Seuraavaksi komission varapuheenjohtajan ja korkean edustajan nimissä puhuu komission jäsen Stylianides. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Ketään ei pitäisi syrjiä tai ketään vastaan ei pitäisi hyökätä, olipa syy mikä tahansa – Tämä on hyvin tärkeä periaate, joka on olennainen osa käsitystämme ihmisoikeuksista, tasa-arvosta ja perusvapauksista. Tämä on myös itsestään selvä eurooppalainen arvo ja meidän mielestäni sen pitäisi olla universaali arvo. Haluaisin mies muistuttaa, että 2013 EU:ssa annettiin suuntaviivat kaikkien HLBTI-henkilöiden ihmisoikeuksien turvaamiseksi. EUn diplomaattinen toiminta tällä alalla toimii, keskittyy neljään prioriteettiin. Ensinnäkin syrjivät lait ja syrjivä politiikka pitäisi poistaa – Muun muassa näistä rankaiseminen kuoleman tuomio mukaan luettuna. Lisäksi pitäisi varmistaa koulutus ja terveydenhuolto ja pitäisi yksittäiset hyökkäykset näitä ihmisiä kohtaan torjua ja neljäksi pitäisi tukea ihmisoikeusaktivisteja. Tilanteesta riippumatta EU työstää näitä asioita diplomaattisesti ottamalla HLBT-henkilöiden oikeudet mukaan vuoropuheluun kolmansien maiden kanssa. Ja on olemassa kansain, kansalaisoikeuksien, ihmisoikeuksien väline. Ja kuten laatijat ovat jo todenneet, niin me nyt puhumme tässä hyvin vakavista syytteistä, jotka koskevat ihmisoikeusloukkauksia Tsetseniassa. Kyse on siitä, että on siepattu, kidutettu ja jopa tapettu ihmisiä ja se on todella huono kehityssuunta Tsetseniassa. Ja tällä tavalla viran, ja viranomaiset ovat myös implisiittisesti hyväksyneet nämä väkivallan teot. Ja san, siellä on sanottu, että nämä raportit ovat liioittelua. Valitettavasti Venäjän viranomaiset eivät toistaiseksi ole ryhtyneet tehokkaisiin toimiin väkivallan ehkäisemiseksi ja urjien suojelemiseksi uhrien suojelemiseksi. EUn ja sen jäsenvaltioiden ja monien muiden valtioiden ja ihmisoikeusjärjestöjen taholta tällaiset toimet on tuomittu ja on vaadittu sitä, että henkilöihin kohdistuvat hyökkäykset tutkitaan kunnolla ja vain eilen EUn ulkoministerit keskustelivat ulkoasiain neuvostossa tästä tilanteesta, jotta voitaisiin määrittää tehokkain tapa auttaa uhreja, jotka ovat joutuneet näiden väitettyjen hyökkäysten kohteiksi. Myös korkea edustaja Federica Mogherini on ottanut ministeri Lavrovin kanssa nämä asiat esiin silloin, kun hän kävi Moskovassa huhtikuussa. Ja hän vetosi siihen, että Tsetsenian homoseksuaaleja kohtaan tehdyt hyökkäykset olisi välitettömästi lakkauttava. Ja vastaus tuli myöhemmin myös lehdistökonferenssissa ja Lavrovin mukaan Venäjän viranomaiset eivät ole saaneet todisteita siitä, että väitetyt vainot olisivat tosiasiassa tapahtuneet. Ja korkea edustaja keskusteli Moskovassa myöskin toimittajien ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. Ja on todella hälyttävää, että tällaiset toimittajat, jotka ovat paljastaneet nämä toimet tai tällaisen väkivallan, niin heitä kohtaan on myös hyökätty. Ja monet näistä ovat joutuneet jopa pakenemaan Tsetseniasta. Tällainen tilanne on kentällä ja EUn Moskovan suurlähettilään pitäisi tehdä kaikki mahdollinen, jotta voidaan turvata näiden henkilöiden tilanne. He pelkäävät oman turvallisuutensa puolesta ja on tehtävä niin, että uhreja voidaan suojella. Me vetoamme jatkuvasti viran, Venäjän viranomaisiin, jotta ne toimisivat tehokkaasti ja myös tutkisivat Tsetsenian homoseksuaalien miehiin kohdistuneet hyökkäykset. Jokainen, joka tällaiseen rikokseen todetaan syylliseksi, olisi myös saatettava oikeuden eteen. Me olemme eri, hyvin vakuuttuneita tästä. Kiitos huomiostanne. Kiitos. And now Seuraavaksi poliittisten ryhmien edustajat. Ensiksi EPP-ryhmän nimissä rouva Anna-Maria Koratsa Bild, puolitoista minuuttia. The president, I really... Hyvä puhemies, haluan todella jatkaa siitä, mitä kollegat sanoivat, siitä Ähm, miten järkyttyneitä he ovat. Äh, kuten Ulrike sanoi, ja satoja ihmisiä on pidätetty Tsetsenissä vain, koska heitä pidetään homoseksuaalina. Heitä on kidutettu ja heitä on pakotettu paljastamaan homoystävälliset henkilöllisyys. Tämä menee pidemmälle kuin syrjintä. Tämä on vainoa. Tämä on kauhistuttavaa ja tuomittavaa. Me emme saa vaieta ja kääntää silmiämme toisaalle. EU pitäisi olla yhtenäinen ja toimia yhtenäisesti. On hienoa, että puhemiehemme on heti tarttunut toimeen ja tuominut nämä rikokset. On hienoa, että Euroopan komissiokin tarttuu lisätoimiin. Kaikkiin jäsenvaltioiden pitäisi vaatia, että välittömästi vapautetaan ne, jotka edelleen ovat laittomasti pidätettyjä. Uhreja pitää myös auttaa. Venäjän federaatio pitäisi tuomita avoimesti nämä rikokset ja tutkia ne syv, äh, syväluotaavasti rangaistamattomuut, rangaist, äh, rangaist, rangaistus pitää saada annettua ja lisäksi näitä toimittajia, jotka raportoivat hlbt ihmisiä kohdistuvista rikoksista, ei saa vainata. Euroopan neuvoston jäsenenä Venäjän pitäisi kunnioittaa sitä, että kaikki ihmiset, ihmiset ovat tasa-arvoisia, ketään ei saa syrjiä vain siksi, että heitä pidetään erilaisena. Homofobia syrjintä ja väkivalta eivät, niitä ei saa ikinä oikeuttaa uskonnollisilla arvoilla. Meidän pitää yhdistää voimamme, jotta voimme luoda suvaitsevaisuuden ilmapiirin. Minä tuin tätä päätöslauselmaesitystä täydestä sydämestäni. Kiitos. SET-ryhmän nimissä seuraavaksi edustaja Valenciano. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että, mutta näitä ihmisiä kuitenkin kidutettiin sähköllä. Ihmiset alkoivat olla kärsivää lihaa. Tämä on nuoren Tsetsenin raportti, joka on ollut yhdellä näistä keskusleireistä, joita Tsetseniassa on. Se, että on homoseksuaali Tsetseniassa on monissa muissakin paikoissa maailmassa sellainen tilanne, joka voi johtaa kuolemaan, ja monissa paikoissa se liittyy pelkoa, salailua ja vainoa. Sitten hallitukselta voikin odottaa, että se sanoo, että ei ole mitään ongelmaa homoseksuaalinen osalta Tsitseniassa, koska Tsitseniassa ei ole homoseksuaalia. Tsitsenia on osa Venäjän federaatiota, mutta Kreml kuitenkaan ei puutu mihin mitä tapahtuu. Venäjä kuitenkin on osallisena Euroopan ihmisoikeuksien ylisopimusta, joka kieltää kidutuksen mistä syystä tahansa. Moraalisesti Euroopan unionin täytyy olla aktiivinen silloin, kun on kysymys on HLBT-ihmisten oikeuksien suojelemisesta silloin, ja silloin, silloin kun EUn ja kolmansien maiden välistä suhteista on kysymys. Ja tämä tulee siellä silloin, kun on kysymys suhteistamme Venäjään. Me emme saa katsoa toisaalle siksi, että nämä henkilöt, nämä henkilöt, jotka kärsivät vainosta, heillä ei ole mitään muuta kuin meidän äänemme, joka monissa tilanteissa voi puolustaa heitä. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi ALDE-ryhmän nimissä edustaja Frederik Federley. Minuutti. Eh, Kiitos puhemies. Minä haluan aloittaa kiittämällä komissiota selkeästä puheenvuorosta ja siitä, että komissio pysyy eurooppalaisten arvojen takana. Haluan myöskin kiittää kollegoja täällä salista, jotka ovat selkeästi sanoneet, että ottavat kantaa näin laajalla päätösasemalla ja osoittavat Venäjälle ja Tsetsenialle, että tällaista käyttöstä ei voida hyväksyä. Kollega Korasva Bilt juuri sanoi, että meidän täytyy tukea niitä ihmisiä, jotka ovat vangittuna, että heidät vapautetaan nopeasti. Henkilöt, jotka on ajettu Tsetsiniasta, heidän täytyy saada tilaisuus olla yhteydessä perheisiinsä. Se, että Tsetsinillä on puhdistamasta homoseksuaalista niin kuin Ramadan kuukausi alkaa, on asia, josta täytyy tarkistaa, onko se totta. Mutta se, että ihmiset surmaavat omia poikiaan, on jotakin, mihin täytyy puuttua. Ja tämä tietysti liittyy siihen politiikkaan, jonka Putin on ottanut käyttöön jo pitkemmän aikaa. Tsetsenia näyttää olevan kokeilu, laboratorio siinä, miten taistellaan ihmisoikeuksia vastaan. Tätä vastaan meidän on toimittava mahdollisimman selvästi. Tak. Kiitos. Seuraavaksi GUE NGL-ryhmän nimissä edustaja Cornelia Ernst. Minuutti. Kun presidentti Kadyrov väittää, että Tsetsenissä ei ole homoseksuaaleja, se on yhtä totta kuin että maapallo on litteä tai että Eeva on luotu Aatamin kylkiluusta, mutta maailma, maapallolla ei ole pelkästään Aatamia ja Eevoja, vaan esimerkiksi interseksuaaleja, transseksuaaleja ja muita. Ja tämä on valtavan hieno lahja ihmiskunnalle ja meidän on puolustettava sitä. Siksi me vaadimme, että vihapuhe homoja vastaan on loputtava. Ennen kaikkea, jos tämä vihapuhe tulee hallitukselta, jos Tsetseniassa hemoseksuaaleja pidätetään, kidutetaan ja tapetaan, niin kyse on vakavista rikoksista ja se myös siellä syyllistyy rikokseen, joka ei tee mitään. Kaikki pidätetyt on vapautettava. Heidät on pidät pelkästään seksuaalisen suuntautumisen, suuntautumisen takia. Pakkosterilisaatiot ja muut pakkooperaatiot on lopetettava myös meidän jäsenvaltioissamme. Jos näitä ihmisiä vainotaan, niin heille on annettava turvapaikka täällä EU-ssa. Sekin kuuluu ihmisoikeuksiin. Kiitos. Kiitos paljon. Vihreiden ryhmän nimissä seuraavaksi edustaja Rebecca Harms, minuutti. Ensimmäinen uutinen, jonka minä tästä pogromista luin internetissä, kuului, hänet heitettiin ulos ja tapettakoon hänet. Tämä on lause, jonka kenties monet lukivat. Se on julkaistu jo jokin aika sitten ja nyt meidän että me käsittelemme tätä pogromia, että se on, mm, meidät ovat nämä uutiset herätelleet hereille, on hyvä asia. Kuitenkin olin hyvin pessimistinen. Uskon, että toisaalta on oikein, että Angela Merkel tai Frederica Mogherini julkisesti on puhunut tästä pogromista ja on hyvä, että presidentti Putin on joutunut tässä painostuksen kohteeksi ja ilmoittanut selvityttävänsä tapahtuman me voimme kenties estää tällä pokromin jatkumisen, mutta me emme kuitenkaan estä sillä systemaattista väkivaltaa, vainoa, joka kohdistuu homomihin ja muihin seksuaalisiin vähemmistöihin tässä maassa. Siksi täytyy pysyä tarkkaavaisena tämän tilanteen suhteen, mutta se, mitä Pohjoismaat ovat tehneet, nimittäin he ovat yksinkertaisesti tehneet yksinkertaistettuja maahantulomahdollisuuksia homomiehille Venäjältä on asia, jota Euroopan unioni pitää edistää hyvin nopeasti. Kiitos EFDD-ryhmän nimissä. Seuraavaksi edustaja Margaret Parker. Uh, reports emerging puhemies, komission jäsen. Nämä tiedot Tsetseniasta ovat todella huolestuttavista, eikä voida ymmärtää nykyaikaisessa sivilisaatiossa, että jonkun ihmisen ihmisoikeuksia loukataan seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Nyt Tsetsenia on mennyt askeleen taaksepäin kohti barbaarien aikaa ja monet ihmiset joutuvat tällaisen kamalan vainon kohteeksi. Venäjän lähestymistapa ja asenne, asenteet homoseksuaaleja kohtaan ovat saaneet paljon kritiikkiä osakseen viime aikoina ja eh, Venäjän federaation hallituksen täytyy osoittaa, ettei tällaista toimintaa voida hyväksyä. Ja tällaiset eh, Tsetseniassa tehtävät vainot on lopetettava. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Puheenvuoron saa edustaja Stetina, puolitoista minuuttia. hlasovat Kiitos. Torstaina me äänestämme yhteisestä päätöslauselmaesityksestämme, joka koskee homoseksuaalien oikeuksien rikkomuksia Tsetseeniassa. Näiden rikkomusten takana on Tsetseenian hallitus Päätöslausumaisuus on oikein hyvä. Se tuomitsee nämä metodit, joita Tsetseeni hallinto on käyttänyt. Siellä on esimerkiksi pidätetty tällaisia ihmisiä, mutta mietin, miksi me emme ole jo aikoinaan käsitelleet Tsetseeniä jo silloin, kun Venäjä kukisti itsenäisyyspyrkimykset. Nyt on 20 vuotta rauhansopimuksesta vuodelta 1997. Presidentti Putin ei ole kuitenkaan kunnioittanut tätä sopimusta. Tsetsenian tasavallan ulkoministeri puhui julistamattomasta sodasta Tsetsenen tasavaltaa vastaan, joka on häpeä. Tässä sodassa on kuollut yli 100 000 ihmistä. Venäjä on tuhonnut pommeilla ja mu- äh, muilla aseilla kokonaan Tsetsenian infrastruktuurin. Kylät on pommitettu siellä maan tasalle. Venäjä on rikkonut kaikkia kansainvälisen oikeuden sääntöjä, on käytetty myös kemiallisia aseita, joten hyvät naiset ja herrat, miksi me emme käsittele kaikkia näitä faktoja? Kiitos. Seuraavaksi edustaja stato. Viime torstaina Juuri Gujana, ihmisoike- italialainen ihmisoikeusaktivisti, vapautettiin. Hänet oli päivää aikaisemmin Venäjän viranomaiset pidättäneet, kun hän osoitti mieltään eh, homoseksuaalien puolesta. Tällainen eh, homoseksuaalien vainoaminen on todella sellainen ihmisoikeusloukkaus, jota ei voida hyväksyä. Me olemme myös todistaneet eh, sitä, miten näitä, näiden ihmisten vapauksia loukataan jatkuvasti ja tilanne on todella huolestuttava, koska on tällainen organisa täysin organisoitu vainoamisjärjestelmä ja on jopa kidutettu homoseksuaaleina pidettäviä miehiä. Heitä on myös vangittu. En tiedä, tiedättekö, mutta kansainvälinen yhteisö ei ole reagoinut riittävän hyvin tähän. On vain otettu tällaisia, olemme olleet tällainen helppo keskustelukumppani, mutta nyt täytyy ryhtyä tiukempiin toimiin. Ja myös neuvoston suuntaviivoihin pitää kiinnittää huomiota. Nimittäin eh, tuossa asiakirjassa haluttiin lisätä tietoisuutta ja tietämystä erityisesti Euroopan unionin sisällä. On paljastettava tällaiset teot, mutta on myös otettava huomioon HLBTI-henkilöihin kohdistuva syrjintä ja vaino. Se voi joskus tulla, olla osa uskonnon harjoittamista ja kulttuuria, ja tällaista ei voida hyväksyä. Kiitos. Eh, Kiitos. Seuraavaksi Cecilia Wikström, minuutti. Kaksi kuukautta sitten, jos saimme kuulla homoseksuaalisista ja mihin kohdistuvista rikoksista islamistisesta Tsetseniassa. 17-vuotias poika heitettiin parvekkeelta sen jälkeen, kun hänen perheensä ymmärsi, että hän oli homoseksuaali. Tämä, tällaisia kunniamurhia tapahtuu usein niin, että viranomaiset kehottavat niihin. Ja se, mitä me nyt todistamme Tsetseniassa, on järjestelmällinen ihmisten puhdistaminen, joka perustuu sukupuoliseen suuntautumiseen, mikä on täysin ristiriidassa perustavanlaatuisten humanististen periaatteiden kanssa. Me tässä unionissa, Euroopan unionissa, meidän on oltava turvapaikka näille henkilöille ja meidän saman aikaan pitää harjoittaa painostusta Putinin suuntaan niin, että hän puuttuu siihen, että Tsetsenian hallitus kehottaa tällaisiin kunniamurhiin, koska niistä on kysymys. Emme saa enää sulkea silmiämme näiltä vaarallisilta rikoksilta, joita tapahtuu meidän välittömässä naapurustossamme. Meidän täytyy kantaa nyt vastuuta tästä kysymyksestä. Dziękuję bardzo. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Forensa minuutti. Credo che uno degli... Uskon, että yksi vakavimmista asioista näissä tapahtumissa ovat Tsetseenian hallituksen julkilausumat siitä, ettei maassa ole homoja. Uskoakseni tällaiset julistukset osoittavat, kuinka tärkeää on tutkia tätä syrjintää ja kidutustapauksia, jotka myös on tulleet esiin ja tämä kaikki todella perustuu kulttuuriin, jossa HLBTI-henkilöitä vainotaan järjestelmällisesti. Ei riitä, että me vain puhumme, kun esimerkiksi siten, kun huomenna tämän päätöslauselmaesityksen hyväksymme, mutta pitää toimia niin, että poliittisesti, kulttuurisesti, aineellisesti ja symbolisesti ei voida enää kieltää HLBTI-henkilöiden oikeuksia. Kiitos. Forenza. Kiitos edustaja Forenzalle. Seuraavaksi puheenvuoron saa Heidi Hautala. President. Hyvä puhemies. Haluaisin yhtyä kiitoksiin komission jäsenille tästä hyvin vahvasta kannanotosta sen suhteen, miten EU käyttää kaikki keinonsa näiden julmuuksien tuomitsemiseksi, joista olemme kuulleet viimeisten kahden kuukauden aikana. Tämä kauhistuttava vaino liittyy toisaalta siihen, miten niin sanotusti korostetaan näitä perinteisiä arvoja ja uskokaa pois perinteisten arvojen mukaan homoseksuaalisuutta ei mukaan ole olemassa ja tämä liittyy myös kotiväkivallan rangaistavuuden poistamiseen Venäjällä, sillä perhe on perinteinen perhe ja perheen sisällä tapahtuvat asiat, niihin ei pitäisi puuttua. Mutta olemme nähneet nyt kunniamurhia, jotka, joita valtio sallii ja joita valtio on jopa aiheuttanut. Meidän on oltava nyt vahvana. Tsetseniassa kaiken kaikkiaan tilanne on erittäin vakava. Ihmisoikeusaktivisteja vainotaan. Kirjoituksen vastainen komitea, komitean toimisto poltettiin turvallisuusjoukkojen toimista vain jokin aika sitten. Kiitos. Seuraavaksi Tanja Fajon, puolitoista minuuttia. Hvala lepa, spoštovani. Čez deset dni nastopi muslimanski mesec Ramadan niin, hyvät naiset ja herrat, pian Ramadan Ramadan alkaa ja monille tai suurimmalle osalle islamisteja kyse on kaudesta, jolloin pohdiskellaan hengellisiä asioita ja niin edelleen, mutta homoseksuaaleille Tsetseniassa Ramadanin aika on, tarkoittaa lähinnä hirveyksiä ja kauheuksia. Ja tämä on todella hirvittävä viesti, joka kaukaa siellä tulee. Siellä on keskitysleiri, jossa homoseksuaaleja miehiä pidetään. En edes voi kuvitella, millaisissa oloissa he tällä hetkellä elävät, millaista heidän elämää on. Ja tämä varmaan koskettaa myös lesboja ja vammaisiakin. Toise, toistaiseksi Venäjä ei ole tehnyt yhtään mitään, vaikka se on luvannut ryhtyä toimiin. Ja minä odotan, että EU tekee selväksi, että homoja on aina ollut Tsetseniassa ja näin tulee aina olemaankin. Ja se, että presidentti julistaa, ettei maassa ole homoseksuaaleja, se on todella häpeällistä. Hän on näin tehnyt kansainvälisen yhteisön edessä. Tässä mennään pimeään keskiaikaan takaisin ja nyt EUn pitäisi ryhtyä toimiin. Next speaker. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Hilde Vautmans. Puol- äh, minuutti. Kiitos puhemies. Herra komission jäsen, olen yhtä järkyttynyt kuin kaikki muutkin, kun näemme näitä kuvia. Jaksamme kuulla uutisen Silloin minä ajattelin, että tuohon kaikki muistuttaa toista maailmansotaa. Jos silloin ihmiset, joita epäiltiin homoseksuaaleiksi, suljettiin leirille, heitä yritettiin siellä uudelleen kasvattaa ja sitten kun, jos heidät ylipäätään vapautettiin, niin heidät oli mahdollisesti äh, surmattu tällaista tapahtuu siis vielä toisen jälkeenkin paljon ennen kuin mitään tällaisia homoparaateja järjestetään niin kuin nyt lauantaina Brysselissä, joka on homoyhteisön juhla, mutta oikeastaan ei ole nyt mitään syytä juhlia. Meillä olen iloinen siitä julkilausumasta, jonka te esititte, herra komissien sen syyllistä on vedettävä oikeuden eteen, on suojeltava homoja ja pitää pohtia, myöskin helpotuksia viisumien myöntämisessä ja muita mahdollisuuksia suojella heitä. Kiitos. Kievel. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Alin Smith. Minuutti. President, thank you. Hyvä puhemies, kiitos. On hienoa, että kollegat ovat saaneet äh, puolueiden rajat ylittävän tuen tälle, mutta muistakaa, että meillä on helppo tehtävä. Meillä on suuri kiitollisuuden velka kansalaisjärjestöille, ja toimittajille, jotka ovat paljastaneet nämä ja jotka todella joutuvat kamppailemaan arkipäivässään vainoa vastaan. Human Rights Watch, International Crisis Group ja muut tarvitsemat tarvitsevat tukeamme ja myös Novaja Gazetan toimittajat sekä nuo urheat kansalaiset, jotka, jotka kärsivät tästä. Tämä on osa kasvavaa trendiä, ja jota olen miettinyt myös Brexit-äänestyksen johdosta. Politiikassa on nyt trendi luoda syntipukkeja ja kyllä kehitys voidaan myös peruuttaa ja meidän pitää olla aina varpaillamme. On, on hyvin vaikutusvaltaisia ö, tahoja, jotka yrittävät aina kyseenalaista ihmisoikeudet ja EU on oltava nyt tässä järkevyyden ja vähemmistöjen ääni. Meillä on valtava tehtävä tässä ja monet ihmiset luottavat meihin. Kiitos paljon. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Josef Weidenholzer, minuutti. Kiitos. Tilanne Tsetseniassa on vuosien ajan jo ollut huolestuttava enemmän kuin mikään muu Venäjän federaation alue. Sieltä tulee turvapaikanhakijoita, mikä osoittaa sen, että ihmisoikeuksia jatkuvasti järjestelmällisesti ja provosoivalla tavalla rikotaan. Uutiset siitä, miten turvallisuusaparaatti rikollisesti suhtautuu homoihin tai homona pidettyihin miehiin, on asia, joka on järkyttävää. On tärkeää, että meidän talomme välittömästi käsittelee tätä, näitä tapahtumia ja Komission selkeä kanta on asia, joka on syytä selkeästi, jota on selkeästi korostettava. On tärkeää, että ilmaisemme huolestuneisuutemme se, että ihmisten syrjintä ja latentti homofobia aina johtaa siihen, mitä Tsetsenissä nyt tapahtuu. On myönteistä, että Venäjän federaatio on luvannut selvittävänsä tapahtumia, mutta tämä ei suinkaan ole riittävää. Me tarvitsemme todellista selvitystä. Kiitos edustaja Weidenholzerille. Seuraavaksi puheenvuoron saa Karima Delli, minuutti. Mes chers collègues, Hyvät kollegat, huomenna on kansainvälinen homofobian vastainen päivä ja samaan aikaan Tsetseniassa on homoseksuaalien ajojahti Tätä ei voida hyväksyä, ei voida vaan katsoa hiljaa vierestä, mitä tapahtuu. Kyse on ihmisoikeuksista. Me puhumme uhrien puolesta. Me haluamme, että nämä vangit vapautetaan välittömästi ja suojellaan niitä, jotka ovat paljastaneet nämä hirvittävät vihateot, ne, jotka puolustavat ihmisoikeuksia. EUn täytyy toimia rohkeasti sen edessä, mitä Venäjän federaation ja Putin alaisessa Tsetseniassa tapahtuu. Meidän siellä jopa järjestetään äh, jalkapallon MM-kisat. Samalla kun toiset pelaavat palloa, niin toiset toisia tapetaan. Me niin kauan kuin Venäjällä ja sen satelliittivaltioissa ei noudateta ihmisoikeuksia, niin tällaista ei voida hyväksyä. Kiitos. Kiitos edustajan Dellillä. Seuraavaksi puheenvuoron äh, saa Silvi Kijon minuutti. Vuonna 2013, kun komission jäsen sanoi, neuvosto hyväksi suuntaviivat HLBTI-henkilöiden suojelemiseksi. Meillä on siis tarvittavat välineet homofobian torjumiseksi, mutta neljä vuotta myöhemmin pitää tunnustaa, että HLBTI, HLBTI-ihmiset äh, joutuvat myös Euroopassa syrjinnän ja vainojen kohteeksi ja ennen kaikkea Euroopan ulkopuolella. Ja Venäjällä on äh, tämä tilanne HLBT-ihmisten kohdalla vain pahentunut viime vuosina. Tässä on syntynyt vihan ilmapiiri, jonka uhreksi ovat joutuneet sadat ihmiset Tsentseniassa, On tapahtunut julmuuksia. Jokaisen jäsenvaltion on antava turvapaikka näille ihmisille, jotka eivät ole turvassa Venäjällä. Ja eu suurlähetysten on annettava viisumeita näille henkilöille, jotta he voivat tulla EU-hun. Venäjän on tutkittava nämä tapaukset ja kunnioitettava niin ihmisoikeusvelvollisuuksiaan. Kiitos. Kiitos varapuhemiehelle. Seuraavaksi puheenvuoron saa Terry Reintke, minuutti. Thank you, Mr. Pre- Kiitos puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Se, mitä Tsetsensä nyt tapahtuu, on äärimmäinen muoto, käristyminen sellaisesta takaiskusta, joka on tapahtumassa kaikkialla maailmassa. Se, että vangitaan, kidutetaan, jopa surmataan ihmisiä on järkettävää, mutta edellytys tämän tyyppiselle epähumaanille toiminnalle on toinen asia sen kiistäminen, että homoja, lesboja, bi, trans ja interseksuaalisia ylipäätään on olemassa. Kun Tsitsenian presidentti sanoo, että Tseseniassa ei ole homoja, hän tekee juuri, niin hän kiistää meidän olemassaolomme ja hän, hän haluaa myöskin kitkeä meidät pois. Ja siksi me emme saa vajeta. Meidän on puhuttava ääneen asiat, meidän on puolustettava niiden oikeuksia, joilta evätään olemassaolon oikeus Tsetseniassa. Ei vain huomenna, vaan aina, koska me olemme olemassa. Voimme olla ylpeitä siitä, että me olemme olemassa. Kiitos. Eh, Danke Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Viotti. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Tämä tapa, nämä tapahtumat ovat ihan kaava, kamalia. Se, mitä tapahtuu, on, on jo tapahtunut, mutta pitää ymmärtyä, mitä, mit, ymmärtää, mitä oikeastaan tapahtuu. Muuten tämä kaikki alkaa uudestaan alusta. Eräs kidutettu tsetseeni tyttö on puhunut näistä asioista tällä tavalla. Tällainen terrorismi, tällaiset terroriteot, joita Putinin hallinto ja Tsetseenian hallintokin hyväksyvät. Tsetseenian asukkaita on tapettu ja tämä koskee erityisesti homoseksuaaleja. Heitä on uhattu, kidutettu, vangittu. Monet ovat menettäneet työpaikkansa. Miten tämä on mahdollista, kun elämme vuotta 2017? Meidän pitää nyt miettiä, missä olemme menossa ja mitä haluamme tehdä. Tätä, tämä tapahtuu vain pienen matkan päässä EUn rajoista ja kaikki nämä uhatut kokevat varmasti olevansa hengen vaarassa. Jos emme toimi, niin jotain pahaa tapahtuu. Ja nyt EUn täytyy käyttää kaikki mahdolliset keinot, jotta Venäjän ja Tsetsenian viranomaiset joutuvat vastuuseen tai kantavat vastuunsa ja asettavat syylliset vastuuseen. Tällaiset uskonnollisten vähemmistöjen kokemat vainot myöskin on lopetettava. Emme voi hyväksyä naisiin kohdistuvaa syrjintää eri puolilla maailmaa, emmekä voi myöskään hyväksyä äh, homoseksuaaleihin kohdistuvaa vainoa Tsetseniassa. Kaikki tämä johtaisi muuten tilanteen katastrofiseen loppuun. Dance. Kiitos. Seuraavaksi Sepp Dance, minuutti. Kiitos, varapuhemies. Olen hyvin kiitollinen komissiolle kannanotosta ja selityksestä tästä työstä, jota on tehty EUn nimissä. Totta kai me olemme täällä, kuten kollegat ovat sanoneet, pelkästään kansalaisjärjestöjen ahkeran työn takia. On kauhistuttavaa nähdä, miten Tsetseeni hallitus on toiminut, me, mutta me tiedämme nyt näistä julmuksista, koska kansalaisjärjestöt ja kuten lehti, kuten Novea Gazeta on tehnyt minä olen homoseksuaali mies ja minä voin muiden homojen ja lesbojen ja HLBTI-ihmisten kanssa olla tässä parlamentissa ja tehdä tätä työtä, sillä tiedän, että minua ei raahata tänne, täältä pois kanalin varten ja hakata e, ihan poliisin tietäen. Minua suojellaan, en tiedä katsellaanko Venäjällä tai Tsetseniassa te ette ole ongelma, jos te olette HLBTI-ihminen. Te ette ole tässä se sairaus, vaan ne, jotka te, teitä vainoavat ja kansainvälinen yhteiskunta aikoo puolustaa teitä. Thank you. Uh... Kiitos edustaja Dansille tästä hyvin vaikuttavasta puheenvuorosta. Seuraavaksi edustaja Ward, minuutti. I will... Minä en ikinä salli enemmistön tyranniaa sortaa vähemmistöä. Näin sanoi Michael Cashman, kun hän leikkasi täällä visakorttinsa ja, ja, ja ilmoitti, että siis Sotsiin sekä kun Putin esitti puheenvuoroja, jotka olivat homoja vastaisia. Tämä osalta meidän ei pitää koskaan olla välinpitämättömiä nytkään, koska se mitä tapahtuu homoille lesboille Tsetseniassa on, on järkyttävää. Kansainvälisesti tulee toimia tämän lopettamiseksi. Herra Putin on sanonut, että hän tukisi selvitystä asiasta sekä kun Angela Merkel pakotti häntä tähän. Mutta edelleenkin viranomaiset väittävät, että nämä tapahtuu, raportit näistä tapahtumista ovat pelkkiä huhuja. Henkilö, joka yritti viedä vetoomuksen eteenpäin, jolla vaadittiin oikeuksia homoille Tsetseniassa pidätettiin, mutta sieltä vapautettiin kansainvälisen yhteisön painotuksen vaikutuksesta. Täällä salissa meidän täytyy puolustaa ihmisoikeuksien puolustaja. Kyllä, Euroopan unioni on ihmisoikeuksien tärkein puolustaja maailmassa ja me kaikki parlamentin jäsenet, kaikki kansalaiset, meidän täytyy yhdessä ponnistella sen hyväksi, että ne, jotka taistelevat ihmisoikeuksien puolesta, saavat tarvittavan tuen. Thank you. Kiitos. Ja nyt edustaja Brunsovika Yksi, kaksi minuuttia. Panie president, dear colleagues. Kiitos puhemies. Ihmisoikeuksien tilanne Venäjällä on yhä huolestuttavampi. Näyttää siltä, että ainakin 100 000 ihmistä Venäjällä on pidätetty siksi, että heitä on epäilty homoiksi. He ovat kärsineet vakavaa kidutusta, nöyrytyksiä epävirallisissa vankiloissa ja ainakin kolmen on raportoitu tulee surmatuiksi. He ovat koeneet kidutusta, hirvittävissä olosuhteissa paikallisviranomaiset ovat kiistäneet nämä syytökset ja ovat vastanneet edistämällä lisää vihaa homoseksuaalia kohtaan. Venäjän viranomaiset ovat piittaamattomia tästä. Meidän on tomittava nyt, minä olin mukana tässä kirjallisessa kysymyksessä, siksi meidän mielestämme ulkosuudenhallinnon täytyisi ilmoittaa siitä, minkä tyyppisiin tomiin se on ryhtynyt Tsetsenian tapauksessa – on perustavanlaatuista ottaa tämä asia esille vastuuviranomaisten kanssa Venäjällä niin, että saadaan uhreille oikeudellista ja fyysistä suojelua ja että taataan heidän oikeutensa kansalaisina ja ihmisinä. Kiitos. Kiitos todellakin. Ja nyt edustaja Martta Rabella, olkaa hyvä. Kiitos puhemies pitäisi olla vapaus olla homoseksuaali. Se on oikeus, mutta näin ei kuitenkaan ole Tsetseeniassa. Ja siellä jotkut poliitikot ovat jopa estäneet tällä, tai vastustaneet tällaista oikeutta. Kymmeniä homoseksuaaleja suljetaan keskitysleireille, heitä kidutetaan, jotkut jopa tapetaan. Ja mm, jotkut vanhemmat tappavat homoseksuaaleja lapsiaan, lapsiaan jottei koko perhettä vangittaisi. Ja tsetseenit vastaavat näihin hirvittäviin uutisiin, että ei tämä voi olla totta, koska Tsetseniassa ei ole homoseksuaaleja. Varmaankin nämä uutiset voisivat saada hymyilemään, jos ei, olisi, jos ei ne saisi voimaan pahoin. Meidän Eurooppa eurooppalaisten on lopetettava silmiemme sulkeminen ja meidän pitää avata suumme. Nyt on siirryttävä sanoista tekoihin. Merci beaucoup. Kiitos paljon edustaja Tarabellalle. Seuraavaksi menettely ilman puhujaluetteloa. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa edustaja Pospisil minuutti. Děkuji pěkně, pane předsedo. Ja... Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat puhuneet tässä keskustelussa, sillä täällä kuultiin selkeä viesti, joka tuomitsi tilanteen Tsetseeniassa ja homoseksuaalien vähemmistöjen vainon. Näitä ihmisiä ei pelkästään syrjitä, vaan heidän henkeänsä uhataan. Olen iloinen, että komission jäsen on myös puhunut tästä asiasta ja konkreettisista toimista, mutta olen kuitenkin hieman epäileväinen. En usko, että Putinin hallinto todella analysoi tilannetta. En usko, että Putinin hallinto todella selvittää, miten tähän tilanteeseen on päädytty Tsetseniassa. Meidän on annettava viisumeita näille vainotuille ihmisille ja tarjottava heille turvapaikka meidän pitäisi tukea myös riippumattomia toimittajia, jotka kertovat tällaisista rikoksista Venäjällä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Eli Schlein. Le notizie che arrivano dalla Cecenia e da... Uutiset, jotka Venäjältä ja Tsetseniasta ovat tulleet, ovat vakavia. Puhutaan järjestelmällisestä kidutuksesta ja väkivallasta satoja homoseksuaaleina pidettäviä henkilöitä miehiä kohtaan. Heitä on viety tällaisille leireille ja tämä on, vie meidät takaisin historiamme pimeimpään aikaan. Ja Moskova ei tee mitään. Pitäisi suojella HLBTI-henkilöiden oikeuksia kaikilla mahdollisilla käytettävissä olevilla välineillä ja pitää myös vaatia Venäjän viranomaisia lopettamaan tällainen toiminta. Pitää estää transfobiaa täytyy tehdä kaikki, mitä tarvitsee. Ja Italiassakin Bright paraatien yhteydessä on järjestetty jonkinlaisia korjausleirejä tai muita. Eihän tässä ole mitään, näissä ihmisissä ole mitään korjattavaa. Kyse on nyt ihmisoikeuksista, jotka ovat myös meidän unionimme perustana. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Batsis ähm, Becerra. Gracias. Kiitos. Puhemies, hyvä komission jäsen. Putinin propagandavastainen laki on johtanut homoseksuaalin äh, miehityksen metsästämiseen, jota Kadarif harjoittaa tänään. Päätösmyö, jossa olen tuomittu ihmisoikeusrikomukset Venäjällä, on hyvin tärkeä, kun huomenna on kansainvälinen homofobivastainen päivä, on tärkeää, että HBTI-järjestöt vievät asiat kansainvälisten rikostuomioistuimen käsiteltäväksi. On tärkeää, että nämä teot tutkitaan kaudella osalta kysymys. Heitä ei voi jättää rankaisemaan, että kiduttavat ihmisolentoja. Heinäkuussa on maailman Pride-päivä Madridissa ja siellä me juhlimme sitä, että homoseksuaalisuus ei ole enää rikos, pyritään taistelemaan sen puolesta muuallakin maailmassa. Kiitos. Seuraavaksi Castaldo. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Tilanne, joka Tsetseeniassa on vallalla, on huolestuttava ja vakava tilanne. Ja meidän täytyy ottaa huomioon nämä hirvittävät syytteet jotka liittyvät myös siihen, millaisissa vankeusolosuhteissa homoseksuaaleja pidetään, kidutetaan ja kaikkea muuta. Kyse on todella jopa murhista. Kyse on vainosta ja sorrosta myös äh, homoseksuaalien perheenjäseniä kohtiin ja siksi puhutaan jopa kunniamurhista. Tsetsenian presidentti ja Saratova he ovat antaneet julistuksia, joita ei mitenkään voida hyväksyä. Ja kummallakin tärkeistä henkilöistä on hallituksessa merkittävä rooli. Ja myös Venäjän viranomaisten pitäisi valottaa näitä tapahtumia ja tukea sitä, että uhreja ja heidän perheenjäseniään voidaan suojella ja heidät voidaan siirtää pois tuolta turvallisesti. Meidän täytyy toteuttaa näitä toimia. Kiitos. Kiitos. Ja sitten lopuksi varapuheenjohtaja Mogherinin nimessä komission jäsen Stylianides. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Kiitos paljon puheenvuoroistanne ja kiitos oikein paljon, että osoititte tätä yhtenäisyyttä tässä hyvin tärkeässä kysymyksessä. Me kaikki olemme yhtä huolestuneita siitä, mitä Tsetseniassa on tapahtunut. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että nämä kehitykset ovat täysin tuomittavia. Minä henkilökohtaisesti uskon, että tämä on häpeällistä On häpeällistä, että meidän vielä 2000-luvulla on keskusteltava tällaisesta HLBTI-yhteisön kohdistuva väkivalta on osoittanut, miten katastrofaalinen ihmisoikeustilanne on tässä Venäjän tasavallan osassa. Me aiomme edelleen tukea uhreja ja painostaa Venäjän viranomaisia lopettamaan tämä väkivalta ja takaamaan oikeuden saanti uhreille. Toivon, että olette tietoisia siitä, että jotkin, jotkin yhteisistä toimistamme vaativat, vaativat kärsivällisyyttä ja luottamuksellisuutta. Me yritämme kaikki auttaa ilman muuta, mutta emme voi paljastaa julkisesti kaikkia toimijamme. Joissakin tapauksessa tehokkuus on tärkeämpää kuin se, että kerrotaan kaikesta. Tämä tehdään näiden osallisten ihmisten turvallisuuden hyväksi. Haluaisin tämän sanoa, sillä tiedän tietyistä tapauksista paikan päällä. Lopuksi haluaisin vielä kerran korostaa, että arvostan parlamentin roolia, kun se on pitänyt esillä tätä aihetta. Meidän on jatkettava tätä taistelua, jotta voimme osoittaa, että olemme halukkaita ja vahvasti vakuuttuneita HLBTI-ihmisten oikeuksista. Kiitos paljon. Kiitos komission jäsenelle. Kiitos etenkin sanoistanne, jotka koskevat meidän rooliamme ja meidän velvollisuuksiamme Euroopan parlamenttina. Kiitos komission jäsenelle. Näin päätämme tämän keskustelun. Olen saanut kuusi päätöslauselmaa esitystä kuudelta suurimmalta poliittiselta ryhmältä. Äänestys